avoinna olevat ongelmat. Toivon, että niihin löytyy ratkaisu ja ne saadaan nopeastikin ratkaistua. Kiitoksia. Kiitos. Keskustelu on päättynyt. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla on Ester de Langen mietintö biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EUn lainsäädäntö. Esittelijällä on puheenvuoro neljä minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Eh, Kiitos puhemies. Tämähän on oma-aloite mietintö, jonka Euroopan parlamentti on laatinut soittaakseen varoituskelloja biodiversiteetin suhteen eliölajien hyvinvoinnin suhteen. 70 prosenttia tietyistä eliölajeista, perhosista, matelioista, sammakkoeläimistä ja nisäkkäistä on uhanalaisia. Tämä on paljon enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on enemmänkin kuin biologiaa, myös moraalia ja etiikkaa. Minkälaisen maailman jätämme lapsenlapsillemme ja sitten biodiversiteetti-investoinnit on tärkeä asia. Terveet ekosysteemit tarjoavat puhdasta vettä, sitovat hiilidioksidia, tarjoavat parempaa, parempaa elintarviketta ja parempia raaka-aineita. Ekosysteemien tuhoaminen mm, on kallis, aiheuttaa kalliin laskun miljardeja euroja. Olemme epäonnistuneet täysin biodiversiteetin häviämisen mm, lopettamisessa. Se, että että tämä aikaan saataisiin. Siitähän oli puhetta, että se olisi tänä vuonna aikaan saatu. Olemme epäonnistuneet täysin. Nyt pitäisi löytyä poliittista halua saavuttaa tavoitte vuonna 2020. Mietinnössäni olen esittänyt sitä, että me emme suhtaudu vain asioihin, niin kuin, jotka ovat meidän, meitä itseämme lähellä, Tämän ei voi pelkästään olla ympäristöpolitiikkaa, sen pitää olla maaseutupolitiikkaa, kalastuspolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa myös. Ne meidän on päästävä todella eteenpäin. Kun uudistamme yhteistä maatalouspolitiikkaa, asia tulee esille. Esimerkiksi kun katsomme, minkälaisia ekosysteemipalveluita tarjotaan, miten maanviljelijät tuottavat kestävällä tavalla, ja sitten me voimme saavuttaa myös tällaisen kaikki voittaa tilanteen, jossa ekosysteemi voi paremmin, kun käytämme uusiutuvia luonnonvaroja ja niin edespäin. Meidän on koordinoitava politiikkoja paremmin, meillä on oltava rajat ylittäviä toimenpiteitä. Luontohan ei tiedä valtioiden rajoja. Meidän pitäisi nähdä asioita selkeämmin, kun ajattelemme esimerkiksi Natura 2000 ohjelman soveltamista, soveltamista valtioissa, siinä on puutteita. Me tuemme komissiota pyrkimyksessään keskeyttää biodiversiteetin tuhoutuminen vuoteen 2020 mennessä. Se on vähimmäistaso, mutta se, että biodiversiteettiä elävöitetään uudelleen ja elvytetään, sen pitäisi olla myös osa tavoitettamme. Meidän on keskityttävä yhä enemmän biodiversiteettiin kansainvälisellä tasolla. Siksi Nagojan huippukokouksessa EUn on käytettävä selkeää, yksimielistä, yhtä ääntä. Meidän on suoritettava vaikuttavuusarviointeja, koska ne ovat hyvin tärkeitä, ei pelkästään ekologisesti, vaan myös ympäristön, talouden ja sosiaalisten asioiden kannalta. Jotta loisimme selkeät raamit asialle, meidän on saatava uusia politiikkoja myös syntymään Komission pitäisi näitä uuseliölajeja myös valvoa. Nimittäin yhden uuden lajin tulo voi haitata muita. Esimerkiksi harmaa orava on vienyt punaoravalta elintilaa yhdistyneessä kuningaskunnassa ja nämä alkuperäislajikkeet ja niiden suojelu on myös hyvin tärkeää. Kiitän kaikkia äh, tästä hyvästä yhteistyöstä mietinnön laatimisessa. Meillä oli yksimielisyyttä äh, valiokunnassa. Kiittäisin myös herra Potocnikia panostuksestaan. Hän ei ole täällä tänään, koska hän on Yhdysvalloissa taistelemassa biodiversiteetin puolesta, mutta kiitän herra de Kuhtia. Hän varmasti vie omalla äidinkielellään sitten tämän viestin eteenpäin komissiossa. Kiitos. Kiitos, herra de Gucht, komission puolesta viisi minuuttia. Thank you, uh, Mr. President and... Kiitos, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, herra Potosnik on äh, New Yorkissa YKssa keskustelemassa ähm, biodiversiteetistä joten hän ei nyt voinut olla paikalla täällä tänään. Joten minun täytyy nyt sitten komission puolesta kiittää edustaja De Lange tästä mietinnöstä ja myös lainsäädännön toimeenpanosta. Tämä tulee todellakin oikeaan aikaan. Me olemme tärkeässä tienhaarassa, mitä biologisen monimuotoisen tulee ja ympäristön suojeluun. Me olemme myös huolissamme siitä, miten ihminen on vaikuttanut biologisen monimuotoisuuden häviämiseen. Me olemme kaikki, kaikki riippuvaisia myös biologisesta monimuotoisuudesta, kun hyväksymme vuoden 2020 2010 tavoitteet, niin olemme saavuttaneet monia asioita, joista voimme olla ylpeitä. Natura kattaa jo 20 prosenttia EUn alueesta ja se koskee sekä maata että meriä, mutta kuitenkaan aikaisempaan tavoitteeseemme emme päässeet, että olisimme pystyneet pysäyttämään kehityksen. Tämä tietysti liittyy myös talouskriisiin Euroopan unionissa. Uusi tavoitteemme on erittäin kunnianhimoinen biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemin häviän täytyisi täytyisi toteuttaa puheenjohtaja Barroso Euro- puheessaan Euroopan tilassa otti tämän kysymyksen esille. Hän painottaa sitä ja hän sanoi, että siihen täytyy puuttua mahdollisimman nopeasti. Minä tiedän, mitkä haasteet ovat olleet. Se liittyy biodiversiteetin luonteeseen. Ja tämä on ollut ongelmana, koska ongelmana on se, kun kaikki ovat syyllisiä, niin ketään ei voida syyttää. EU muuttuu, monet politiikat vaikuttavat biologiseen monimuotoisuuteen. Näitä politiikkoja pohditaan uudestaan. Tämä liittyy maatalouspolitiikkaan, kalastuspolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan, joten tämä on erittäin tärkeä tienhaara. Meidän täytyy ottaa biologinen monimuotoisuus kaikkiin näihin kysymyksiin mukaan. Tietysti me voimme myös kääntyä väärään suuntaan. Silloin me emme koskaan pääse vuoden 2020 tavoitteeseen tilanteeseemme, että voisimme pysäyttää tämän prosessin etenemisen. Tässä on erittäin huolestuttavia suuntauksia ja havaittavissa. Valtavia paineita kohdistuu ekosysteemeihin. Meillä on todellakin valtava haaste edessämme, mutta meidän täytyisi kuitenkin pystyä toimimaan. Me tulemme kehittämään uuden strategian, jotta me pääsisimme tavoitteeseen vuonna 2020. Komissio tekee myös tiedonannon, mitä Natura-verkoston rahoittamiseen tulee. Määrärahoja tulisi käyttää tehokkaammin. Tätä kautta myös pystymme säilyttämään biologisen monimuotoisuuden paremmin Mietinnössä on painotettu sitä, että täytyy saattaa ympäristölainsäädäntö, muuten me pysty toteuttaa ympäristölainsäädäntö, muuten pääsen näihin tavoitteisiin. Tätä kautta me pääsimme uusiin tavoitteisiin ja todellakin tämä keskustelu on ollut myös erittäin hyödyllinen Langen mietinnölle. Kiitos. Thank you, Mr. Commissioner. Uh, Kiitos. Edustaja Lovin kalastusvaliokunnan puolesta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Robert Lange tästä mietinnöstä. Olen tyytyväinen, että me tuemme tällaista mietintöä että meillä on yhdenmukaisuutta eri politiikan alojen välillä. 70-90 prosenttia suurista kaloista ovat uhanalaisia 50 vuoden tähtäimellä ja EU on tehtävä jotain asias, asialle. Nimittäin ekosysteemien vastustuskyky on heikentynyt. Se ei pysty imemään sitä hiilidioksidia ja ei, meidän on lopetettava tämä, jotta voimme ilmastonmuutosta rajoittaa. Meidän on oltava pioneereja Nagojassa ja kalastuspolitiikassa on ryhdyttävä myös toimenpiteisiin. Olemme tyytyväisiä kalastusvaliokunnan puolesta siitä, että tässä otetaan myös huomioon vesiviljely sekä merialueiden suunnittelu. Mielestäni tässä eri politiikan alat eivät voi tehdä yksinään töitä, ikään kuin luonnossa olisi tällaisia sektoreita. Tämä biologinen monimuotoisuus on asia, joka on otettava vakavasti myöskin kalastuspolitiikan alalla. Kiitän. Kiitos. Edustaja Zeber, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella kollega De Langia tuollakin loistavasta mietinnöstä. Haluaisin kiittää myös Varjo esittelijöitä. Tässä on tehty hyvää yhteistyötä. Luvut ovat pöydällä, ne on luottavissa tästä mietinnöstä. Ja meillä on moraalinen velvoite säilyttää biologinen monimuotoisuus, mutta tämä on myös taloudellinen kysymys. Ja olisi aivan hullua, jos me emme pyrkisi näihin tavoitteisiin, mutta kansalaisten hyväksyntä, se on yksi ongelma. Ja jos nyt puhumme Natura 2000-verkostosta, niin olemme todenneet, että joissakin maissa olemme onnistunut hyvin näiden verkostojen suhteen, mutta toisissa maissa taas hieman vähemmän. Ja mielestäni komission täytyisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että mitataan asioita samalla tavalla. Kansalaisia eh, kansalaiset ymmärtävät, että biologista monimuotoisuutta puolustetaan, mutta kansalaiset eivät ymmärrä sitä, että toisissa maissa asioita käsitellään tiukemmin kuin toissa. Me tarvitsemme samanlaiset lähtökohdat. Sitä kautta me saisimme kansalaisten poliittisen hyväksynnän, jonka me tarvitsemme, jotta tämä politiikka onnistuu pitkällä aikavälillä. Komission täytyisi tehdä suuntaviivat, jotta me saisimme aikaiseksi yhtenäisiä direktiivejä. Te, äh, komission jäsen, tunnette äh, maan, jossa on ollut ongelmia, ja me emme ole pystyneet mittaamaan näitä kysymyksiä samalla tavalla kaikissa maissa. Kiitos. Ο κύριος Λάινεν για δύο λεπτά. Kiitos edustaja Lainen, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Minä en täällä nyt halua osoitella sormella ketään, vaan tässä todellakin vuoden 2010 strategia ei ole toiminut ja me olemme kaikki siitä vastuussa. Ja meidän täytyy nyt pohtia uusia ratkaisuja vuoteen 2020 mennessä. Nagoyassa pidetään kokous koskien biologista monimuotoisuutta. Toivottavasti siitä ei tule samanlainen pettymys kuin Kööpenhaminassa. Me emme saa epäonnistua uudestaan. Ja EUlla on suuri rooli tässä. Meidän täytyy puolustaa maailmanlaajuista hanketta biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Meidän täytyy olla solidaarisia, kun näitä toimia rahoitetaan. Ja kuten sanottua, EUn täytyy puhua yhdellä äänellä eikä 27. Tutkimus mainittiin täällä 50 miljardia euroa menetetään vuosittain. EUn talous talous, budjetissa puhutaan vain 0,2 prosentista, kun puhutaan näistä kysymyksistä. Ja mitä EUn solidaarisuuteen muuta maailmaa kohden tulee, niin me tarvitsemme jonkun välille, joiden avulla me voimme antaa vastapalveluksia. Puhun tässä ennen kaikkea lääkekasveista. Kehitysmaat tarvitsevat kompensaatiota. Menestyksen avain mielestäni on se, että otetaan huomioon monia asioita, maatalous, metsätalous, kalatalous, kaikki nämä näkökannat täytyy ottaa huomioon. Ja myös maaperän suojelu on tärkeämmässä asemassa. Hiilinielut täytyisi ottaa huomioon ja parlamentin täytyy puolustaa biologista monimuotoisuutta. Kiitos vielä esittelijälle. Edustaja Gebrandi, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Ja eh, siinä on hyvin surullinen alku, koska eh, siinä nähdään, miten meidän eh, Natura 2000 politiikkamme on, on epäonnistunut. Nyt meillä on tämä aivan selvästi nähtävissä. Me emme ole onnistuneet hidastamaan biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä. Me olemme aivan kuten heinäsirkat, jotka ahmivat vain kaiken, mitä eteen tulee. Nyt toimenpiteemme ovat olleet liian rajallisia ja nyt se on nähtävissä näissä eläinluetteloissa, jotka ovat sukupuuttoon kuolemassa hienoja julkilausumia kyllä esitetään, mutta sitten kun pitää toimia, niin silloin käännetään selkä. Ja yhtäkkiä onkin tärkeämpi suojella kalastajia kuin uhanalaisia kalalajeja. Ja suosia metsätaloutta ennemmin kuin suojella metsiä. Nyt me voimme nähdä, että Kyseessä on 7 prosenttia BKTstä tämä kustannus ja tämä tarkoittaa valtavaa summaa. Tulevina kuukausina meillä on mahdollisuus osoittaa, että me haluamme ottaa asiat vakavasti ja asetamme tällä tavoin uutta kalatalouspolitiikkaa ja Tietenkin ministerit äh, puhuvat kauniisti, mutta kyllä lupauksia pitää myös pitää ja tehdä valintoja. Uusi biologisen monimuotoisuuden strategia, äh, se, äh, sen pitää myös toimia, jotta siitä ei tule paperitiikeri. Ne paperitiikerit eivät ole kuolemassa sukupuuttoon. Kirja Belje ja Edustaja Belje, kaksi minuuttia. Monsieur le Président, Puhemies, hyvät kollegat. Tässä sanottiinkin jo, että nyt on biologisen monimuotoisuuden vuosi. Tänä vuonna meidät on kutsutta, kutsuttu ratkaisemaan kolmoiskriisiä, joka liittyy siihen, että meidän on vastattava johdonmukaisesti ekologiseen kriisiin, joka vaikuttaa suoraan sosiaalimalliimme ja talousmalliimme elintarviketurvallisuus, ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen on se kolmois haaste. Biologisella monimuotoisuudella ei ole hintaa, mutta sen tuhoutumisella on kustannus ja se lisää köyhyyttä. Se aiheuttaa myös taloudellista haittaa, myös kulttuurillista haittaa 40 prosenttia maailman taloudesta riippuu suoraan ekosysteemipalveluista ja 60 prosenttia on uhanalaisia. Eurooppa on menettänyt 40 vuodessa 30 prosenttia biologisesta monimuotoisuudestaan ja tällä hetkellä noin 1 prosentti bruttokansantuotteesta 50 miljardia euroa vuosittain, joka olisi jo vuonna 2050 järkyttävä summa, jos me emme tee mitään. Edellisten Euroopan politiikkojen epäonnistuminen on hyvin otettu esille tässä mietinnössä. Meidän aikeemme on myös otettu esille mietinnössä. Toivon siis laajaa tukea tästä ja kiitän Rovadi Langen ja hänen työstään. Meidän on edelleenkin ilmoitettava tavoitteista, aikeistamme ja myös valitettava tiettyjä asioita. Komissio ja neuvosto ei ole riittävän nopeasti vaikuttanut, ottanut kantaa näihin asioihin meillä on hyvin yksimielinen näkemys ympäristövaliokunnassa ja mielestämme komissio ei ole ottanut riittävästi näitä direktiivejä huomioon esimerkiksi talousmalliemme muuttamisessa biodiversiteettiä kunnioittavammaksi. Meidän on sitouduttava, jotta voimme taata sen, että meidän luontopääomamme säilyy. Se on nimittäin voittoisa investointi tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos Van Dalen, Edustaja Van Dalen, minuutti. Kiitoksia puhemies. Äh, nyt valitettavasti me voimme todeta, että biologisen monimuotoisuuden vuonna 2010 ei olla päästy tavoitteisiin äh, Eurooppa ja koko maailma on menossa taaksepäin. Se on huolestuttavaa. Biologinen monimuotoisuus on meidän luontomme perusta ja se on myös elintarviketuotantomme perusta. Tällä tavoin saamme aikaan tasapainon. Nyt meidän pitää keskustella, eh, mutta pitää siirtyä myös toimiin ja puhua yhdellä äänellä. Eh, komission, parlamentin, jäsenvaltioiden pitää eh, hyväksyä nämä tavoitteet. Ne ovat kunnianhimoisia, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös globaali näkemys. Pitää taata se, että ekosysteemit suojellaan. Kiitos. Ferreira, Edustaja Ferreira, yksi minuutti. Definição de uma rede ecológica. Kiitos, puhemies. Kun määritellään ekologinen verkosto, jossa on tärkeitä biotooppeja, on erittäin tärkeää, kun puhutaan biologisesta monimuotoisuudesta. Tähän tarvitaan tietysti riittäviä määrärahoja, jotta ei voida ottaa ainoastaan uhat huomioon, vaan että voidaan myös parantaa tilannetta. Natura 2000 on erittäin tärkeä verkosto, mutta meillä ei kuitenkaan ole riittäviä rahoitusinstrumentteja näiden alueiden suojelemiseksi ja siksi tämä verkosto ei ole niin tehokas. LIFE-hankettakin on leikattu, mutta samanaikaisesti sotilasmenoja on kasvatettu mutta biologinen monimuotoisuus on erittäin tärkeä kysymys ja täytyisi ottaa monissa poliittisissa kysymyksissä huomioon Euroopan unionissa. Tässä täytyy tapahtua todellinen muutos. Maatalouspolitiikka, kauppapolitiikka muun muassa ovat esimerkkejä tästä. Komission jäsen, joka on vastuussa, ei nyt juuri ole paikalla, mutta kuitenkin me voisimme tehdä hyvin paljon. Kiitos. Edustaja Rospa, yksi minuutti. Tänään meillä on mietintö biologisesta monimuotoisuudesta ja meille sanotaan, että meidän on pidettävä huolta planeetastamme, että sitä ei pitäisi pitää itsenään, itsestäänselvyytenä, mutta koska emme ole huolehtineet biologisesta monimuotoisuudesta, suhtaudumme kriittisesti monimuotoisuuden tuhoamiseen. Yhteisen kalastuspolitiikan pitäisi myös taata biologinen monimuotoisuus ja siihen vaaditaan muutoksia. Sama koskee maatalouspolitiikkaa. Emme voi käyttää meidän biologista monimuotoisuutta mm, tällä tavalla. Emme voi tuhota sitä torjunta-aineilla. Meidän on tietenkin oltava kilpailukykyisiä maailmantasolla, mutta huolehdittava ympäristöstä samalla. Teollisuus, kalastuspolitiikka, maatalouspolitiikka, kaikki kansalaiset maailmassa samalla tavalla. Tärkeää on se, että kaikkien kansalaisten on myös osoitettava teoillaan tätä määrätietoisuutta. Kiitos. Gutierrez, Edustaja Gutierrez, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Biodiversiteetin vuotena me olemme puhuneet tästä asiasta paljon, mutta ratkaisuja ei paljonkaan ole. Minä haluaisin ratkaisuja, uusia lähestymistapoja tähän ongelmaan. Aivan ensiksi eh, tämä Euroopan jakautuminen bio eh, maantieteellisiin alueisiin, eh, sen pitäisi olla konkreettinen, koska ongelmat eivät ole samat eri alueilla. Meillä pitää olla mikropolitiikkaa suojelemassa biologista monimuotoisuutta, koska se on alueellista. Ja toiseksikin me käännämme tässä aivan selkeästi selkämme, koska aivan selvästi nyt tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä, jotta voidaan suojella eläimiä alueilla. On myös tiettyjä kasveja, joissa on hyönteisiä ja hyönteiset ovat merkittävä kysymys biologisessa monimuotoisuudessa, mutta nyt ei puhuta tarpeeksi maaperästä, hyönteisistä, ei saa puhua maaperästä. Ja lopuksi sanoisin vielä, että maanomistajat ovat olennaisessa osassa tässä tässä puhutaan osapuolista, mutta jos meillä on lintuja tai hyönteisiä, silloin pitää puhua myös kasveista, joita ne, ne syövät mitä tässä sanovat sitten maanviljelijät? Tässä kyse on diktatuurista ja ideologisesta sodasta. Sen pitää loppua, jos haluamme säilyttää biologisen monimuotoisuuden. Rodriguez, ja Pereiro Rodriguez, puolitoista minuuttia. Signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Tässä sanotaan, että tässä hälytyskellot soivat ja selvästi ollaan myös turhautuneita, niin kuin kuultiin puheenvuoroistakin me on aivan totta, että e, meillä on paljon pe- pelissä. Meidän luontomme on hyvin herkkä ja nyt jos jatketaan tällä, e, tällä e, linjalla, meidän täytyy maksaa tästä tästä toiminnastamme vielä. Me haluamme torjua ilmastonmuutosta ja on ryhdytty uudistaviin toimiin, mutta kun näitä tavoitteita ei ole täytetty, niin nähdään, mitkä ovat lopputulokset nyt. Meillä on sellaisia alueita, joita pitäisi ehdottomasti suojella. Ei voida sulkea biologista monimuotoisuutta mihinkään museoon, sillä meidän luonnollamme ei ole mitään rajoja. Ja mm, nyt pitää kiinnittää huomiota myös siihen, että yhteisö ja koko maailman pitää suojella myös maaperää. Maaperän suojelu on tärkeä ja se on olennaista biologisen monimuotoisuuden kannalta. Ja haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tässä eh, maaperäkysymyksessä eh, otetaan huomioon koko EUn alue ja eh, siinä valtioilla ei ole ollut riittävästi poliittista tahtoa, niinpä EU pitää ryhtyä toimiin. Tarvitaan myös maaperään lisää EU-toimia. Kiitos. Edustaja Eckhout. Kiitos. Haluaisin kiittää rouva Langenia mietinnöstään koskien biologista monimuotoisuutta. Eurooppa ei pysty keskeyttämään biologisen monimuotoisuuden häviämistä ja köyhtymistä. Se on vakava asia ja Robert Langen on pyytänyt toimenpiteitä sen pysäyttämiseksi. Me tuemme komissiota siinä, että todella päästään tavoitteeseen vuonna 2020, mutta asialle on tehtävä jotain nyt. Muuten vuonna 2020 olemme samassa tilanteessa. Huomaamme, että instrumentit eivät toimi. Tarvitsemme uutta maatalouspolitiikkaa, erilaista kalastuspolitiikkaa, erilaista rakennepolitiikkaa, erityyppistä maatalouspolitiikkaa aluekehitystä. Näistä asioista puhutaan taloudellisissa näkymissä, rahoitusnäkymissä ja uskon, että Rovan Langen ja Herra Van Dalen, jotka ovat puhuneet kauniin sanoin biodiversiteettistä, varmasti pystyvät siirtämään vuoria, jotta saisivat nämä rahoitusnäkymät muuttumaan, jotta otettaisiin paremmin huomioon biologinen monimuotoisuus, koska muuten se on vain kaunista puhetta jälleen kerran. Edustaja Nicholson. Thank you very much, President. Kiitos puhemies. Tässä mietinnössä otetaan maanviljelijöiden rooli biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä. Kun me puhumme maatalouspolitiikasta, niin siellä keskittyen juuri maanviljelijöiden vastuuseen ja kuinka heille tulisi korvata nämä kysymykset. Mielestäni meidän täytyy muuttaa suhtautumistamme. Haluaisin, että maanviljelijöitä tuetaan, että he olisivat mukana tässä, eikä niinkään, että heille annetaan jatkuvasti uusia sääntöjä. Tässä otetaan, mainitaan tämä maksukysymys esille mietinnössä. Tämä on mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Tätä kautta ympäristöä voidaan suojella. Emme mielestäni tarvitse uutta direktiiviä. Meillä on tarpeeksi työkaluja jo. Meidän täytyy tarttua haasteisiin, joita meillä on tällä alalla ja varmasti me tässä tulemme onnistumaan. Kiitos. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella esittelijä De Lange tästä työstä, jota hän on tehnyt asian parissa. Jos halutaan ratkaista ilmastokysymykset ja e, ilmaston maaperän ja e, muiden laatu, niin me, meidän pitäisi säilyttää biologinen monimuotoisuus, koska se on meidän luonnon pääomamme, jotta voimme elää kestävää elämää. Niinpä äh, meidän meillä on hyviä uutisia myös, äh, koska meillä on yhä enemmän resursseja äh, biologista monimuotoisuutta suojellaksemme. Ja meillä täytyy olla myös myönteisiä kannustimia, jotta säilytetään monimuotoisuutta. E, meidän pitäisi estää sellaiset investoinnit, jotka vaarantavat monimuotoisuutta. Meillä täytyy olla hyviä toimenpiteitä ja saada aikaan lisäarvoa. E, ja haluaisin pyytää, että komissio ottaa huomioon olennaiset näkökohdat myös hankkeissa ja se hoitaisi valvontaa paremmin. Edustaja yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kun kuuntelee kollegoita täällä Euroopan parlamentissa, huomaa, että konsensusta on tämän asian kiireellisyyden suhteen. Se on totta, mutta sitten on mentävä asian ytimeen. Ympäristöohjelma äh, YK alaisuudessa uskoo voivansa auttaa huomattavasti. Yhdellä eurolla saadaan 70 kertainen hyöty ja suuri määrä lisäarvoa biodiversiteetin säilyttämisessä, mutta meidän on uskallettava käydä läpi kaikki eli politiikan alat tältä kannalta myös kalastuspolitiikka, maatalouspolitiikka ja niin edespäin. Olemme nähneet paljon edistystä viime vuosikymmeninä maatalouspolitiikastamme, mutta olemme kaukana tavoitteen saavuttamisesta. Maatalous voi vaikuttaa myönteisesti biologisen monimuotoisuuden edistämiseen, jos niin päätetään ja halutaan. Kysymys ei ole pelkästään LIFEista tai muista instrumenteista. Nämä ovat haasteita Euroopan unionille edelleenkin. Edustaja Wojcikowski, minuutti. Onkohan paikalla? En näe häntä. Edustaja Fraga STVs puolitoista minuuttia, onko hän paikalla? En näe häntäkään. Rova Kavaio, puolitoista minuuttia. Senhor Presidente, senhor komissario, a importância Puhemies, komission jäsen. Tämä mietintö näyttää sen, kuinka tärkeää on vahvistaa biologista monimuotoista ja meidän tavoitteeseen ei päästy vuonna 2010 ja tämä tulee olemaan ongelma tulevaisuudessa ja sillä tulee olemaan myös taloudellisia seuraamuksia. Natura 2000 on verkostona erittäin tärkeä, kun pyrimme saavuttamaan tavoitteemme. Jäsenvaltioiden täytyisi kiinnittää enemmän huomiota tähän verkostoon ja komission täytyisi pitää huolta siitä, että nämä kysymykset otetaan myös muissa politiikoissa huomioon, maatalouspolitiikassa, aluepolitiikassa, kalastuspolitiikassa ja niin edelleen. Ja, ja tutkimusmäärärahoja tulisi lisätä Näitä asioita täytyy tutkia, jotta me voimme vastata näihin valtaviin haasteisiin. Ja siksi onkin erittäin tärkeää, että me asetamme uudet tavoitteet vuodelle 2020. Ei ainoastaan, että me lopettaisimme tai pysäyttäisimme köyhtymisen, vaan parantaisimme tilannetta entisestäänkin. Ja sitten menettelemään puhulaista edustaja Kelly, yksi minuutti. Uh, thank you, Mr. President. Uh, Kiitos. Niinhän sanotaan, että kaikki Jumalan kuorossa laulavat, toiset laulavat korkealta, toiset matalalta ja toiset vaan liikuttavat huuliaan. Huomaamme, että monet Jumalan luomista eriolajista ovat uhanalaisia, kuolevat sukupuuttoon monelta osin homo sapieksen eli ihmisen tekojen vuoksi. Olen samaa mieltä Rova de Langenin ja muiden puhujien kanssa. Aika paine on päällämme. Nämä vaikutukset ovat aivan nähtävissä. 50 miljardia joka kasvaisi 14 triljoonaa vuoteen 2050 mennessä, jos mitään ei tehdä. Tarvitaan kiireellisiä toimia. Olen herra Nicholsonin kanssa samaa mieltä, mm, kun puhumme kalastajista ja maatalousta, maataloustuottajista. Meidän on koulutettava erityisesti meidän nuorisoamme tässä asiassa. Kiitos. Edustaja Sonic. Kiitoksia puhemies YK yleiskokous päätti, että 2010 vuosi olisi biologisen monimuotoisuuden vuosi. Ja tästä näkökulmasta meidän pitäisi eh, ryhtyä maailmanlaajuiseen tiedotuskampanjaan ajatellen biologista monimuotoisuutta ja sen säilyttämistä. Mutta eh, kun nyt katsotaan eurobarometria viime vuodelta ainoastaan 38 prosenttia eurooppalaisista tietää, mitä eh, biologinen monimuotoisuus on. Siitä syystä eh, mm, biologista eh, monimuotoisuutta ajatellen meidän pitää todellakin ponnistella, jotta ei enempää sitä menetetä. Meillä on niin sanotut perinnepäivät äh, ajatellen historiallista perintöämme, mutta ehkä sellainen pitäisi järjestää äh, tällainen perintöpäivä myös äh, biologisessa monimuotoisuudessa. Nagojen kokous on tulossa ja minun mielestäni EU pitäisi esittää aivan selkeä kantansa ajatellen biologisen monimuotoisuuden suojelua 2030 vuoden jälkeen. Ja eh, tämä liittyy myös rahoituksen yhteistoimiin. Kirja Klaas, ja Edustaja Klaas. Kiitos puhemies. Meidän täytyy käsitellä varovasti luonnon suurta lahjaa. Meidän täytyy säilyttää biologinen monimuotoisuus. Meidän täytyy toimia integroidulla tavalla. Tämä luo elin, uutta elintilaa. Tämä näkyy muun muassa omalla alueellani Apollo Perhonen elää siellä. Ja se, että suojelemme kasveja ja keskitymme tiettyihin taudin aiheuttajiin on myös erittäin tärkeää ja myös maataloutta tulisi palkita näissä kysymyksissä. Meidän täytyy maatalouspolitiikan kautta taata nämä kysymykset. Hyvin paljon on jo tehty, joitakin täytyy varmasti tarkastella uudestaan ja kaikissa jäsenvaltioissa näitä sääntöjä ei käytetä samalla tavalla. Me tarvitsemme tarkempaa valvontaa, mitä toteuttamiseen tulee. Maaperän suojelu. Tässä täytyisi aloittaa jo nyt, ei tarvitse odottaa eurooppalaista direktiiviä. Kiitos hálás vagyok de lange asszony úrnak. Haluaisin kiittää rouva de Langea. Voin nyt esittää tässä omat ajatukseni. Monet maanviljelijät Unkarissa ovat kääntyneet puoleeni. He haluaisivat muutoksia joihinkin tukiin, koska monet tuet ja biodiversiteetti ovat ristiriidassa. Toisaalta me rahoitamme toimia, jotka tuhoavat muun muassa lintujen elinympäristöä. Eli oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee, näin me Unkarissa sanomme. Kun Natura 2000 verkostoa uudistetaan ja niin biodiversiteetin täytyisi olla kaikkien tärkeimmässä asemassa. Kiitos. Hyvä komissaari, tämä on hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä mietintö. Onnittelen esittelijää. Haluaisin puhua Euroopan unionin avaininstrumentista biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä. Kyseessä on Natura 2000. Se kattaa 18 prosenttia EUn maa-alasta, Romaniassa 17 prosenttia maa-alasta. Vuosittainen Natura 2000-verkoston kustannus on noin miljardi. Meillä Romaniassa se on yli 300 000 euroa vuodesta. Meidän on suojeltava biologista monimuotoisuutta ja olen sitä mieltä, että komission pitää antaa lisää varoja biodiversiteetin ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja on esitettävä tarkempia budjettitavoitteita vuonna 2014, koska muuten emme saavuta tavoitteita. Missario, kollegi, la conservazione... Eh, hyvä komission jäsen, eh, hyvät kollegat. Eh, biologinen monimuotoisuus on erittäin tärkeä ajankohtainen kysymys, vaikka monet kansalaiset aliarvioivat sitä ja monet jäsenvaltiot eivät ymmärrä, miten suuressa vaarassa monet lajit ovat. Ja tämä vaikuttaa myös ilmastoon ja meidän talouteemme. Niinpä meidän pitää pysyä, pystyä siihen, että sovelletaan täysin äh, säädöksiä tässä asiassa, jotta voidaan säilyttää biologinen monimuotoisuus. Ja tärkeää on mm, ottaa tämä myös huomioon paikallistason hankkeissa, LIFE-hankkeissa, jotka jo mainittiin. Äh, myös meriympäristöjen pitää olla unionin äh, prioriteetti ja pitäisi harmonisoida myös toimenpiteet äh, paikallistasolla, äh, jotta äh, ja tällöin myös biodiversiteetin suojelun pitää olla yhtenä kriteerinä hanketuille. Euroopan pitää parantaa elämänlaatua. Kiitos. Edustaja Nikolesku. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin soittaa hälytyskelloa tämän mietinnön suhteen. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan on huomattu, että kalalajien kuolleisuus Mustalla merellä on suurta ja Tonavan alueella – myöskin on niin suuri typpikuormitus, että nämä tasot ovat kohta luonnon kanssa kestämättömiä ja kalalajit kuolevat sen vuoksi. Minusta nämä ongelmat pitäisi nostaa aivan ensisijaiselle ensisijaiseen asemaan ja siksi olen hyvin tyytyväinen tästä mietinnöstä ja onnittelen esittelijä tästä asiasta. Kiitos panie przewodniczący. Chciałem pogratulować pani de lange Kiitos, puhemies. Haluaisin kiittää edustaja Delangea loistavasta mietinnöstä. on erittäin tärkeä, mutta tästä puuttuu yksi tärkeä kysymys, tämän geneettisesti muunnellut organismit. Ne ovat suuri uhka biologiselle monimuotoisuudelle. Meillä ei täällä ole niitä kovin paljon, mutta kuitenkin paineet ovat valtavat ja mielestäni tämä on todellakin suuri uhka biologiselle monimuotoisuudelle. Jos näin tapahtuisi, niin me varmasti joudumme maksamaan siitä kovan hinnan. Siksi Euroopan unionin täytyisi puolustautua ja mitä poliittisiin kantoihin tulee, niin ei varmasti ole mahdollista saada eurooppalaista Euroopan laajuista kieltoa, mitä GMO-tuotteisiin tulee. Sitä ei kuitenkaan pitäisi tukea. Kiitos. Kirja Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, Herra Wertmann. Biodiversiteet geht uns alle an. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, biologian monimuotoista meidän kaikkien asia. Yhtenäiset direktiivit ovat hankalia, hankalia saada aikaan. Kuitenkin meidän täytyy suojata biologista monimuotoisuutta ja tämä kato ei tunne rajoja. Siksi katson, että meidän täytyy yhteisen vetomuksen, että komissio ja valtiot tuovat sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat sen, että voimme parantaa näitä pyrkimyksiämme suojata biologista monimuotoisuutta. Are you here, Mr. Rossi? Onko herra Rossi paikalla? Signor Presidente, onorevoli colleghi, la biodiversità indica una misura della varietà di specie animali. Puhemies, biologinen monimuotoisuus koskee koko ympäristöämme merissä ja maalla. Tämä on sellainen mekanismi, joka on vuosituhansien aikana mahdollistanut sen, että voimme sopeutua olosuhteisiin maapallolla. Ja tämän kehityksen on jatkuttava myös tulevaisuudessa. Tämä on siis evoluution tulosta ja ennen kaikkea Tämä on jonkinlainen lähtökohta sille, että biologinen, geneettinen monimuotoisuus laajenee. Biodiversiteetin suojelun täytyisi toteutua esteettä. Kyseessä on universaali perintömme, joka mahdollistaa ihmisten elämän. Se mahdollistaa sopeutumisen maailmanlaajuisesti, paikallisesti ilmastoon. Me tarvitsemme perustavanlaatuisia tietoja Äh, esimerkiksi eläimistä ja eliöistä, jotka muistuttavat ihmisiä. Tämä on tärkeää myös meidän ihmisten kannalta, esimerkiksi, esimerkiksi lääkkeiden kehittämisen alalla. Seuraavaksi komission jäsen Karel de Hucht, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin tehdä parhaani vastatakseni muutamaan päivän polttavaan kysymyksen ja näiden jälkeen sitten esitän loppupuheenvuoron. Ensinnäkin yhteisistä säännöistä, jotka liittyvät biologiseen monimuotoisuuteen. Näistä toteaisin, että komissio työstää näitä jäsenvaltioiden ja avainryhmien kanssa, esimerkiksi tuulienergian ja vuorovesienergian käytön yhteydessä pyrimme ottamaan huomioon luonnonsuojelun. Lisäksi Natura 2000-ohjelma on tässä merkittävässä osassa. Uusi biodiversiteettiä koskeva strategia, strategia tulee voimakkaasti keskittymään siihen, että pyrimme yhdistämään EUn eri politiikan osa-alueilla, joilla voidaan, voidaan suojella biologista monimuotoisuutta, maatalous, kalastuspolitiikka, aluekehityspolitiikka kulkevat kaikki käsi kädessä. Me haluamme luoda mittaamiskelpoisia, tavoitettavissa olevia prioriteettitoimia vuoteen 2020 mennessä. Nämä luodaan uuteen, otetaan mukaan uuteen Euroopan komission toimintaohjelmaan. Mitä tulee maaperän suojeluun? Komissio ehdottaa, että luodaan puitedirektiivi ja tätä pidetään tärkeänä poliittisena ohjenuorana silloin, kun pyritään kestävällä tavalla kehittämään ja käyttämään hyväksi maaperää. Me yhdymme teidän huoliin, jotka liittyvät maaperän köyhtymiseen ja ympäristöseuraamuksiin, jotka tästä aiheutuvat. Me teemme erittäin eteenpäin katsovaa, eteenpäin suuntautuvaa työtä tässä yhteistyötä neuvostonkin kanssa. Ja lopuksi vielä Olisin todeta, että on suuri lohtu havaita, että parlamentti ja jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, miten tärkeää ja kiireellistä on palauttaa ja pitää yllä biologista monimuotoisuutta. Olemme myöskin samaa mieltä niistä syistä, joiden vuoksi ei ole päästy 2010 biodiversiteettitavoitteisiin. Vetoomus, joka on mukana tässä teidän tekstissänne, on selkeä. Emme voi vuonna 2020 jälleen kerran esit, aiheuttaa pettymystä kansallisia ja todeta, että biologinen monimuotoisuus Euroopassa on edelleenkin heikentynyt pyrkimyksistä huolimatta. Meidän EUn biodiversiteettivuosi on teemavuosi, jonka yhteydessä me kaikki yhteistyötä ja me pyrimme vastustamaan biologisen monimuotoisuuden menettämistä – kasvieläinlajien osalta koko maailman laajuisesti katsottuna. Komissio, komission puolella herra Potocnik on vastuussa näistä kysymyksistä, mutta kuten, kuten tiedätte, hän tällä hetkellä New Yorkissa erittäin suuressa merkittävässä konferenssissa, jossa nimenomaan käsitellään tätä samaista aihetta, joten siksi hän ole täällä tänään. Kiitoksia puhemies. Nyt esittelijä, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kollegoita heidän panoksistaan tässä keskustelussa. Kuultiin asian kaikki eri puolet. Todella kyse on siis kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta tätä asiaa varten. Komission jäsenkin on tätä kovasti korostanut puheenvuorossaan. Toivon, että tästä strategiasta tulee myös tos, totta ja käytäntö ja jäsenvaltiot ovat tässä työsuunnallisesti mukana. Esimerkiksi valtavirtaistaminen on äärimmäisen tarpeellista maatalousalalla. Maataloushan on vastuussa noin 50 prosentista maisemaamme ja siksi tämä on merkittävä haaste. Samoin nämä rakenneohjelmat ylipäätään, samoin kalastus ovat hyvin tärkeitä aloja. Ja tämä valtavirtaistamisen täytyy siis kattaa kaikki alat, myös rahoitus. Ja kun me puhumme rahoituksesta, sen on oltava paitsi riittävää, myös tehokasta. Voidaanko sitten lyödä monta kärpästä yhdellä iskulla niin, että yhden rahoituslähteen kautta voitaisiin hoitaa tätä asiaa kokonaisvaltaisemmin. Se on varmasti se, mihin me tässä pyrimme. Eli ei pelkästään politiikan aloihin yksittäin, vaan kokonaisvaltaisesti horisontaalisesti ajatellen koko biologista monimuotoisuutta. Ja me olemme tähän pyrkineet kaikki yhdessä ja tietenkin maaperästä vielä. Perejo Rodriguez vetosi siihen, että maaperä on äärimmäisen tärkeä ja myös siihen pitää pyrkiä kokonaisvaltaisesti puuttumaan. Mutta ajatellaanpa Äh, <laughs> ajatellaanpa minkälaisia ongelmia maaperään saattaa liittyä. Kyllä, kyllä varmaankin minun kotopuolessani maaperään nämä haasteet ovat aika erilaiset kuin siellä Iberian vuoristossa, sillä meillä, minä, minun kotipuolessani ää, äh, eletään kolme metriä merenpinnan alapuolella kuivatetulla maalla. Puhemies, kun nyt puhutaan viranomaisten toiminnasta, viranomaisten rahoituksesta ja niin edelleen, niin emme ole puhuneet yritysten sosiaalisesta vastuusta. Sitä kuitenkin tarvitaan myös tässä keskustelussa. Ja vasta sitten, kun kuluttajat ovat valmiit maksamaan kunnollisen hinnan kestävistä tuotteista, tämä keskustelu etenee yhtään mihinkään. Kiitos. Kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta on päätetty. Seuraava kohta esityslistalla ovat minuutin puheenvuorot.